morning. We are nehmen unsere... Hyvää huomenta, jatkamme työtämme. Toivotan teidät tervetulleeksi valiokunnan kokoukseen, erityisesti niitä rohkeita, jotka ovat paikalle tulleet. Meillä piti olla iltapäiväkokouskin, mutta emme onnistuneet täyttämään esityslistaa, kun kukaan ei ollut valmis täällä istumaan meidän kanssamme, joten iltapäivän kokous on perottu. Esityslista on jaettu. Muutosesityksiä minulla ei ole tullut. Puheenjohtajan ilmoitukset kont uutisessa on käytössä olevat kielet. Ja muistuttaisin siitä, että vartin kuluttua kuulemme Unkarin tilintarkast- Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen ehdokasta tunnin ajan. Ja sitten vielä erityiskertomus tilintarkastustuomioistuimesta – ja keskustelemme kahdesta matkasta, Jordanian, Libanonin matkasta ja Turkin matkasta. Ja lisäksi käsittelemme Maailmanpankkia, järjestelyä komission ja Maailmanpankin välillä. Siihen on kiinnittynyt vähän huomioon nyt. No näin pääsemme esityslistan kohtaan kolme, Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano. Meillä on tässä lausunto esittelijä tai valmistelija on edustaja Takkola. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä luulen, että tässä kohden lyhyestä virsi on kaunis, niin kuin Suomessa tavataan sanoa. Eli haluan kiittää kaikkia varjoraportoijia ja kaikkia, jotka ovat aktiivisesti ottaneet osaa tämän raportin käsittelyyn. Ja luulen, että Teemme parasta oikeutta tälle raportille nyt, kun äänestämme siitä hyvässä hengessä. Kiitoksia. Jawohl, dann fangen wir an. Selvä, aloitetaan. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus kolme, koneäänestys alkaa. No, wie sieht's Check is over. Päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yksitoista puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksitoista puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 13 äänestys alkaa. EPP is one too much. EPPssä yksi ääni liikaa. Mm. Yeah. Check is over. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 16 raukea, 17 raukea, 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 20 raukea, tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää, Hylätty. Tarkistus 23 puolesta. 23 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 31 tarkistetaan. Tarkistus päättyy hylätty. Tarkistuskomenta kaksi puolesta vastaan tyhjää. kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 32. Tarkistus päättyy. Hyväksytty. 33 raukeaa, kompromissi yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta, vastaan tyhjää, tarkistetaan. 36. Luulen, että se on hylätty, mutta katsotaan. Hmm? EPP e on yksi ääni liikaa. Okay. Mm. Oh. Okay. And the vote is over. Äänestys päättyy. Tarkistus päättyy. Hylätty. 37 raukea, 38 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 40 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 42 niin 41 tarkistetaan. Check for 41. 41 tarkistetaan. Päättyy. And it is rejected. Hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 43 aukeaa 44 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää Voisinko saada vastaan etuudestaan 45 vastaan? Hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 52 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 53 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 54 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 55 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 56 puolesta, vastaan tyhjää tarkistetaan 56. Tarkistus päättyy. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 59 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan. Luulen, että se hyväksyttiin. Tarkistetaan 60. Äänestys päättyy. Hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää. mä Voimmeko tarkistaa? 66. I think it's rejected, but I'm not sure. Yeah. Check is over. Tarkistus päättyy. Hylätty. Pahoittelut. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 69 puolesta vastaan tyhjää. 69 tarkistetaan. Check is over. Tarkistus päättyy. Hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 71 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 72 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Koko lausunto nimen äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 19. 2. Onnittelut valmistelija Takkolalle. Ja sitten seuraava kohta, voimassaolon pidentäminen, investointineuvoston keskus –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 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. 19 tarkistetaan. 20, Anteeksi, 20. 20 tarkistetaan korjaa puheenjohtaja. Tarkistetaan 20. Check is over. Tarkistus päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 ja 3 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 24 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 25 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 27. quite close. Take us over. Tarkistus päättyy. Hylätty. Selkeästi pahoittelut. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, hylätty korjaa puheenjohtaja. Tämä voimmeko tarkistaa? 29. Check is over. Tarkistus päättyy. Kyllä se on hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 oli identtinen. 36 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 36 ja 35 yhdessä. Okay, 30, we check. Ei 36 tarkistetaan korjaa puheenjohtaja. 36. 36. Tarkistus päättyy. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa myös tuon 35? It's rejected. Check is over. Uskoakseni hylätty. Tarkistus päättyy. Hylätty kyllä. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 40 raukeaa 41 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. 43. Check is over. Tarkistus päättyy. Hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, uskoakseni hylätty. Voimmeko tarkistaa ensimmäinen osa tarkistusta 46? Ensimmäinen osa, tarkistus 46, tarkistus päättyy. Hylätty. Toinen osa, tarkistusta 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty hylätty samalla enemmistöllä 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 ja 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 ja 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tarkistetaan. 60. Tarkistetaan. Tarkistus 60. Esitys päättyy. hylätty. 61-62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 tekninen korjaus. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 69. 69. EPPssä on niin liikaa. Nyt se on ok, anteeksi. 69. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 93. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 95. Raukea 96 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 104. 104. Äänestys päättyy. Hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty sanomalla enemmistöllä. Nyt koko lausunto nimenhuuto äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18.4. Onnittelut valmistelijalle. Seuraavana Euroopan kestävän kehityksen rahasto. Esittelijä Tarant, haluatteko käyttää puheenvuoron? Really? No en oikeastaan. Äänestetään vaan. Selvä, kiitos paljon. Jos kysymys esitetään, noin vastata. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 32. 32. 32. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36. Raukeaa. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 raukeaa 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 43. 43. Tarkistus päättyy. Ehkä meni vähän liian nopeasti, anteeksi. 44 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 5 puolesta, vastaan, tyhjää. Luulen, että se on hylätty, mutta voimmeko tarkistaa? Tarkistus 5. Check is over. Päättyy. Hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hy, hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 raukea 48 myös. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta raukeaa, anteeksi, kiitos. 9 puolesta vastaan tyhjää, uskakseni hylätty, voimmeko tarkistaa? Yhdeksän. Check to number nine. Tarkistetaan yhdeksän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Puolesta. 58 puolesta. Hyväksytty. Kiitos. 59 puolesta. Ei vaan raukeaa. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 64 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty, voimmeko tarkistaa 64. 64. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 65. No. Come mä my microphone. No. no, no, they, we have, no, no, no, no, they, they don't. No, no, they don't vote. They don't Not only BP to vote. Niin ne ovat kaikki äänestä. Kyllä järjestelmä kertoo heti, jos ääniä on liikaa. Kyllä se ihan oikein meni. Yes, but they don't vote. They don't... Niin kaikki eivät äänestä. No, they don't vote, huh? Niin kaikki eivät äänestä. Oh, no, no. Mr. Novakov is not voting. Novakov ei äänestä. Edustaja Eliko Peltz ei myöskään. tele äänestää. tele. Four, five, six, seven, eight. Kahdeksan. Kyllä, totta kai. Retzelem, Schmidt, Salla Franka, Matucello, Deutsch, Omaier ja minä. Kahdeksan ääntä. No, no, he's, he, he's, he was not, no. Ei, hän ei, ei huolta. Don't. Please. 65. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää. Uskakseni hylätty. Voimmeko tarkistaa? 66. 66. Tarkistus päättyy. Hyväksytty. 67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 Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 80. Ai hylätty. Anteeksi. Tarkistus päättyy. Kyllä, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 raukeaa, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko lausunto. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18.2. Onnittelut esittelijälle. Kiitos oikein paljon. Ja pyytäisin, että ne, jotka haluavat lähteä salista, poistuvat nopeasti ja hiljaisuuden valitessa, mikäli mahdollista, koska haluaisimme jatkaa esityslistalla eteenpäin. Eli Karl Peltsin kollegamme nimittäminen tilintarkastustuomioistuimen unkarilaiseksi jäseneksi. Karl Peltz Olemme iloisia siitä, että Unkarin hallitus lopulta nimesi ehdokkaansa. Ja, wir begrüßen Sie herzlich. Oikein sydämellisesti tervetuloa, hyvä kollega. Genau. Genau. Sie kennen das Verfahren. Tunnette tämän menettelyn, kuten aina ehdokkaalla on mahdollisuus esitellä itsensä. Ja sitten esittelijämme Taran saa puheenvuoron ja sitten muut jäsenet. Kollega, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much. paljon kiitoksia kollegat. Minulla on kunnia istua edessäni edessänne ja puolustaa ehdokkuuttani Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Tässä vaaditaan erilaista ammattitaitoa ja pätevyyttä ja vaatimusten täyttämistä, riippumattomuus ja eturistiriitannat ovat olennaiset kysymykset. Esittelen ammatillisen taustani. Experience and my plans. Ja suunnitelmani tämän tehtävän täyttämiseksi. Ammattiurassani olen pyrkinyt johdonmukaisesti syventämään tietoja ja laajentamaan niitä, hankimaan lisäpätevyyttä. Olen tilintarkastaja, veroasiantuntija ja te- lopetin tutkijan urani, kun minusta tuli parlamentin jäsen, mutta jatkoin ammattini harjoittamista IMKO- ja Ekon valiokunnissa. Olin myös vastuussa asia, varapuheenjohtajana asiakirjojen saavutettavuudesta ja auditoinnista vastuussa. Ja minut habilitoitiin tohtoriksi viime syksynä ja teemana oli sisämarkkinoiden täysin hyödyntäminen. Aina perehdyin sisämarkkinoiden mahdollisuuksiin sen menneisyydestä. Ja nyt ammatillinen suhtautumiseni tilitarkastustuomioistuimen jäsenen tehtäviin. Kollegat, olemme varmaan samaa mieltä, että nykyiset auditoinnit on hyvin suunniteltu ja täytäntöönpanno, ja ne palvelevat EUn etuja ja kansalaisten myös. Sillä kiinnitetään huomiota riskeihin, puutteisiin, todetaan mitkä säännöt tuottavat ei-aiottuja seurauksia ja mitä muutoksia tarvitaan. Nämä lausunnot ovat suuntaviivoja parlamentin jäsenille ja se on myöskin jäsenvaltioiden äh, tasolla tietoisuuden kasvattamista. On tärkeintä, että nämä tutkimukset ovat saatavilla verkossa. Hyvät jäsenet, haluaisin käyttää tämän mahdollisuutta myös jakakseni teidän kanssanne muutamia ideoita teknisistä kehityksistä, jotka perustuvat omaan tiedetarkastus- ja auditointitaustaani sekä EPssä tai aikaisemmin. Saman budjettilausunnon tekijänä eri valiokunnassa olen sitä mieltä, että täsmällisempi metodologia, jos ohjeisto helpottaisi meppien työtä ja tekisi helpommaksi ymmärtää sekä auditoinnin rakenteen. Tämä on, eh, budjetti on yhteishallinnossa, joten jäsenvaltioiden tarjoama informaatio ratkaisee niin laadun. Siksi jäsenvaltioiden täytyy olla valmiita antamaan täydellistä ajankohtaista ja relevanttia informaatiota. Ja minusta olisi hienoa, jos tientarkastustuomioistuin, jos komissio noudattaisi tientarkastustuomioistuimen suosituksia paremmin vaatimuksessa vastaavaraporteissa. Er, erityisraportit auttais, olisivat sellaisia, että parlamentti voisi käyttää tätä paremmin. Nämä arvokkaat raportit eivät usein saa sitä huomiota, mitä ne ansaitsevat. Ja samassa hengessä tästä arviointi on erittäin hyödyllistä. Ja pidä myöskään unohtaa, että täysi tilivelvollisuus ja sitten noudattaminen EU-projekteissa ei välttämättä merkitse sitä, että niiden varan käyttö on tehokasta ja asianmukaista. Uskon kustannustehokkuuden parempi arviointi ja toimintatarkastukset voivat lisätä teho, EU-varojen käytön tehokkuutta. Olen myös vakuuttunut, että fokusoitu varainhallinta vaatii erityistä huomiota. Olisi kiinnostava arvioida, josko EU-varojen lisäarvo on otettu huomioon suunnitteluprosessissa ja laadunhallinnassa on myöskin tärkeää käyttää kaikkia mittoja – mitä tapoja, joita suosituksia ehdotetaan. me täytyy olla yhteydessä myös kansallisten valvontaviranomaisten ja tarkastusviranomaisten kanssa tehtävissä täyttämiseksi. Näin voidaan välttää päällekkäistä työtä. Voidaan vähentää myöskin tarpeetonta hallinnosta taakkaa. Tällaiselle yhteistyölle on pitkä, pitkät perinteet. On esimerkiksi saavutettu merkittävää parannusta metodin standardoinnissa. Täytyy myös rakentaa mukaan kansallisten tarkistusten ja auditointien tuloksia tilintarkastustuomioistuimen tuloksiin. Toinen avainprioriteetti olisi, että kansalliset tarkastusviranomaiset keskittyisivät enemmän EU-varojen käyttöön Hyvä esimerkki parasta käytänteistä on se, kun näistä raporteista keskustellaan kansallisissa parlamenteissa ja niiden lopputulokset uudelleen muotoillaan, mikä johtaa paremmin pään resurssien käyttöön tulevaisuudessa. Tässä suhteessa kansallisten arviointisertifikaattien lisääntynyt käyttö voisi olla olennaista. Minusta tilintarkastustuomioistuin on parlamentin läheinen liittolainen. Meillä on sama missio. Me haluamme turvata veronmaksajien intressit. Valitani tapauksessa itsenäisenä jäsenenä, johon eivät, ulkopuoliset eivät tehdä vaikutuksesta teen parhaani valvonta tehtävissä, analyysitehtävissä palvellakseni Euroopan unionin etuja ja tarpeita ja helpottaisi sen julkisten varojen asianmukaista käyttöä. Ja pyrin siihen, että eu ja hallinta on kestävää. Kiitos huomiosta. Odotan kysymyksiä. Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Kiitos oikein paljon tästä johdannosta. Esittelijä, jolla on mietintöluonnos valmisteilla, saa puheenvuoron. Kolinka Tarant, olkaa hyvä. Uh, sorry, Madam President. I... Anteeksi puheenjohtaja. Tässä seurasin vielä tulkkausta. Kiitoksia. Hyvä. Tietokossa tuomioistuimen tuomari ehdokas. Mun täytyy sanoa, että vaikka elämä on Luxemburgissa hiljasta ja vähän tylsää, niin uskon, että te kyllä saatte sitä kiinnostavampaa toimintanne kautta. Luxemburghan on varsin pieni maa verrattuna Unkariin. Minä, minulla on aina muutama kysymys ehdokkaille, jotka pyrkivät tilintarkastustuomioistuimeen. Ja teidän kohdallanne lähtisin liikkeelle erityistä kysymyksestä, koska te olette olleet Euroopan parlamentin jäsen. Siksi ensimmäinen kysymys, kuinka tiukka olisitte koskien parlamentin omaa toimintaa ja mahdollisuuksia käyttää rahaa täällä parlamentissa kaikkein tehokkaimmalla tavalla, vai onko teillä jotakin kommenttia tukeutuen teidän omaan kokemukseenne täältä parlamentista? Sitten toinen kysymys on hiukan filosofisempi ja voisin ehdottaa vastaustakin oikeastaan, nimittäin minun mielestäni ei ole kiellettyä siirtyä erilaiseen työhön poliitikon uran jälkeen. Mutta tämä kyllä saa mennä takaisin tässä parlamenttiin silloin, kun te tarkastatte parlamentin toimintaa jatkossa mahdollisesti. Miten te voitte erottaa kaksi roolianne elämässä? Sitten kolmas kysymys. Ehkä tämä, näin ei, tällainen asia ei teidän pöydällenne päädy Luxemburgissa. Mutta mihin pitäisi sijoittaa tämä Budapestin keski-eurooppalainen yliopisto? Kiitos. Voitte vastata. Onko hyvä? Kiitos paljon. Kiittäisin esittelijää oikein sydämellisesti tästä mietintöluonnoksesta mietintöluonnoksesta. Ja kiittäisin myös keskusteluista, joita olemme jo käyneet. Ensimmäinen kysymys liittyi siihen, miten huolehdin riippumattomuudestani Euroopan parlamentin jäsenyyden jälkeen. Kuten johdannossani jo sanoin, olin tilintarkastuspanelin varapainjohtaja ja näin olen käsitellyt myös sisäistä tilintarkastusta parlamentissa. Silloinkin oli toimittava riippumattomasti. Ja mielestäni selvisin melko hyvin tästä tehtävästä viime vuosina, koska mitään epäilyjä ei ole esitetty, että olisin tehnyt poliittisesti tai puolue poliittisesti värittyneitä päätöksiä. Olen pohtinut itsekin tuota vuoden 2017 budjettikysymystä. Koska me olemme parlamentissa kaikki yhdessä päättäneet vuoden 2017 budjetista myös parlamentin puhemiehistössä, joten osallistuin itse tähän päätöksentekoon. Uskoakseni ei olisi ehkä ihan paikallaan, että huolehtisin vuoden 2017 budjetin täytäntöön pannoosta, mutta en myöskään kuuluisi siihen kamariin, joka hoitaa tätä tehtävää, joten tässä ei ole ongelmaa. Tähän mennessä olen aina tarkkaan pitänyt huolta siitä, että toimin objekti- objektiivisesti ja riippumattomasti. Myös kun on kyse ollut esimerkiksi asiakirjojen saatavuuskysymyksestä. Olen aina huolehtinut siitä, että kun esimerkiksi unkarilaiset esittävät kysymyksiä, niin nämä eivät välttämättä tule minun hoidettavakseni. Olen aina huolehtinut riippumattomuudesta, niin olen antanut tällaisia tehtäviä, siirtänyt niitä muille. Mitä sitten tulee Keski-Euroopan yliopistoon? Toivon, että tämä yliopisto jää Budapestiin vielä pitkäksi aikaa toteuttamaan toimintaansa – Sanon tämän myös akateemisen maailman edustajana. Olen itsekin opettanut ja tietenkin myös parlamentin jäsenenä. Onko esittelijällä vielä täydentäviä kysymyksiä? Thank you, Madam President. Ei ole, kiitos puheenjohtaja. No sitten jäsenet. Kollega Jala Sender. Sí, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että tulitte tänne valiokuntaan. Haluaisin tietää, koska olette äh, as, peroasiantuntija, äh, tilintarkastaja ammatillisesti. Miksi te ette ole koskaan ollut tässä valiokunnassa, koska Tietysti herra kolleganne Deutsche on todellakin aktiivinen, mutta olisi ollut hienoa, jos tekin olisitte ollut tää, tässä valiokunnassa. Kuten te tiedätte, yksi tärkeistä aiheista, ei vain ajatellen tilintarkastustuomioistuinta, vaan koko EUta, jota ollaan toteuttamassa, on, että saataisiin aikaan tulosperusteinen talousarvio. Tähän liittyy ei vain se, että tilin tarkastustuomioistuin tarkastus on tällaista tiukkaa koskien tilien laillisuutta ja miten talousarviot on toteutettu, vaan me pyrimme myös syventämään tulosten analysointia, jota saadaan budjetilla aikaan. Ja täytyy sanoa, että olen hiukan huolissani teidän puolueenne hallituksessa teidän maassanne ei osoita pelkästään suurta Euroopan vastaisuutta, vaan ennen kaikkea tällaista selkeää oppositiota niinkin tärkeitä politiikkoja kohtaan EU:ssa kuin integraatiopolitiikka, äh, pakolaispolitiikassa ja heidän vastaanottonsa, pakosten vastaanotto. Siksi haluaisin kysyä teiltä, millä tavalla te näette nämä toiminnan alueet, koska meidän pitää varmistaa, että te olette riippumaton todellakin myös silloin, kun pitää arvioida ja valvoa, miten talousarviota toteutetaan, mutta vielä lisäksi, minkälaisia tarpeita on. Tehän tiedätte, että tilintarkastustuomioistuin päättää, onko varoja käytetty hyvin vai ei ja sitten sen pitää päättää, että onko, ovatko varat myös tiettyä politiikkaa varten olleet riittävän suuria. Voitteko varmistaa, että te tulette toimimaan todella riippumattomasti tässä tilanteessa, joka poliittisesti on kyllä aika herkkä. Ja toivomme tietenkin että pystyt toimimaan riippumattomasti. Sitten, mitä te olette mieltä esimerkiksi yhdestä kysymyksestä, josta keskustellaan paljon, nimittäin tämä rahoitusresurssien yhdistäminen, kohesiovarat ja esirvarat. Tästä keskustellaan juuri nyt ja haluaisin tietää teidän mielipiteenne asiasta, jos teillä sellainen on. Sitten vielä ja niin kuin puheenjohtaja sanoi, nyt, vu- nyt vuoden ajan olemme odottaneet sitä, että uudistettaisiin tämä tuomioistuimen Unkarin jäsenen virka, tai täytettäisiin se, ja hienoa, jos olisitte te, me tunnemme teidät, olette nainen, ja haluaisimme vielä tietää, milloin tämä tapahtuu, koska tämä on meille tärkeä asia. Tapahtuuko se tämä toukokuun alussa vai kesäkuun alussa tämä virkaantulo? Kiitos paljon. Hyvä edustaja Ajala näistä kysymyksistä. Ihan suoraan sanottuna minun nimeni ei putkahtanut esiin ensimmäisenä mahdollisena ehdokkaana, mutta nimeni on nyt viimeisenä esillä. Olen täällä tässä kuulemistilaisuudessa – ja olen siitä hyvin iloinen. Olen myös hyvin iloinen siitä, että tämä työ, johon kaikki olemme täällä osallistuneet, tavoitteenahan on ollut saada mahdollisimman paljon naisia johtoasemiin ja toivon, että kuulemistilaisuuteni sujuu hyvin ja voin olla naisedustaja – tilintarkastustuomioistuimessa. Siellä näistä miesten välinen tasa-arvo ei vielä ole ihan toteutunut. No, minä tietenkin hyväksyn sen, että olemme riippuvaisia neuvoston päätöksestä. Olisin mielelläni ollut veroneuvojana ja tilintarkastajana budjetin valvontavaliokunnan jäsen. Mutta tämä oli, täällä häntäkin kiinnosti tämä, eikä olisi ollut hyvä asia, että olisin pyrkinyt häntä kämpeämään valiokunnasta pois. Olen keskittynyt muihin valiokuntiin, kuten Ekon valiokuntaan, jossa ei ollut aikoinaan unkarilaista jäsentä ja se tietenkin koskettaa myös omaa alaa. Ja imco valiokunnassa sisämarkkinavaliokunnassa toimin myös. Ja näin todella paljon potentiaalia, jota voitaisiin paremmin käyttää hyväksemme. Siksi imco valiokunnan työ oli niin tärkeä. Siksi tarvitaan vielä lisäaskeleita. Sitten kysymyksenne toinen osa. siitä, miten me toimimme tilintarkastuksen yhteydessä. Yksi asia, ihan minimivaatimus on se, että katsotaan, että on noudatettu kaikkia sääntöjä, ettei rikota sääntöjä, mutta suurempi kysymys on se, saadaanko tietystä hankkeesta merkittävää lisäarvoa, kun ajatellaan sen jäsenvaltioita aina me ei vastata tähän vaatimukseen. 2020 suunnitelma esimerkiksi. Hienoja ajatuksia, mutta toteutuksessa on ehkä ollut puutteita. Olisin sitä mieltä, että tilintarkastuksissa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota näihin asioihin, totta kai myös säännönmukaisuuteen. Mutta tarvitsemme hyviä indikaattoreita, jos haluamme tutkia, miten hyviä tuloksia on saatu aikaiseksi, jos tuloksellisuus halutaan taata. Jos muistatte, kun tällaisia kertomuksia on hyväksytty, usein oli niin, että jäsenvaltioilla oli liikaakin indikaattoreita, sekä laadullisia että määrällisiä. Tietenkin näinkin voidaan tuloksia analysoida, mutta jos ei ensin sovita hyvistä indikaattoreista, niin silloin ei voida vertailla, ei ajallisesti eikä alueellisesti kovin tehokkaasti. Siksi on hyvin tärkeää, että juuri keskitytään tuloksellisuuteen tilintarkastuksessa, koska tiedämme kaikki, että ratkaisevan tärkeää on se pohtia, miten paljon saamme takaisin, kun investoimme euron. Tähän tarvitaan tietenkin hyvää tietoa. Hienoa, että tuorein tilintarkastustuomioistuin kertomus, jota sitten rasittekin, joka koski kumppanuussopimuksia. Hienoa, että siellä todetaan, että indikaattoreita on parannettava ja yhtenäistettävä. Koko terminologiankin pitäisi olla yhtenäisempää, koska kyllähän siinä on eroa, miten tiettyjä käsitteitä käytetään eri jäsenvaltioissa. Sitten riippumatta avoimuus kysymys. Mielestäni tämä asia on ihan selvä. Minä olen toiminut yliopistomaailmassa ennen poliitikon elämää. Ei kukaan ole kyseenalaistanut minun riippumattomuuttani tai sitä, että olisin jotenkin pakottanut omia poliittisia ajatuksiani opiskelijoille – se oli ammattimaista työtä. Tilintarkastustuomioistuimessa tehdään myös ammattimaisesti töitä. En usko, että siellä tulee ongelmia. Myös Euroopan parlamentin varapuhemiehen virassa olen huolehtinut siitä, että lähde poliittisiin asioihin puuttumaan. Riippumattomuudesta totta kai huolehditaan, eturistiriitaa ei ole. Ja jos sain myönteisen tuloksen tästä kuulemistilaisuudesta. Niin, no jos sen saa teidän tukea, niin voi tietenkään tähän tehtävään lähteä, mutta jos tehtävän saan, teen totta kai parhaani. Tietenkään ette ole keskittynyt viime aikoina minun ansioluetteloni tutkimiseen, mutta ehkä tämän nimitykseni jälkeen olen huolehtinut erityisen tarkasti siitä, että, olehdin, että toimin neutraalisti. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin, puheenjohtaja. Kiitos. Minulla on kahdeksan puheenvuoropyyntöä, siksi pyytäisin, että kaikki puhuisivat mahdollisimman lyhyesti. Myös ehdokas. Murak, olkaa hyvä. Kiitos. Puhun lyhyesti. Suhtaudun aina myönteisesti, kun oma kollega nimetään ehdokkaaksi tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Minun näkökulmastani tämä on turvallinen tapa parantaa tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin suhteita ja parantamiselle varaa. Omasta puolestani ja Petra Sarvamaan puolesta, joka on EPPn koordinaattori, joka ei valitettavasti päässyt kokoukseen, sanoisin, Rova Galpalch. Teidän CV-sänne, kirjallisissa vastauksissanne ja tehtävänsänne parlamentin varapuheenjohtajana olette osoittaneet, että tunnette EUn rahoitusjärjestelmän erinomaisesti ja siihen liittyvät auditointimenettelyt. Olette myös osoittaneet kykynne kehittää järjestelmää parhaiten käytänteiden mukaisesti mahdollisimman vastuullisella tavalla. Ja tässä suhteessa haluaisin kuitenkin kysyä teiltä lisää kysymyksiä siitä, mitä te konkreettisesti parantaisitte tilintarkastustuomioistuimen menettelyjä, jos teidän tehtävää valittaisiin. Ensinnäkin vastaavapausmenettely ja muut EU-rahoituksen seurantamenettelyt Niissä on tärkeää saada laadullista tietoa EU-varojen tehokkaasta käytöstä, jotta voitaisiin kehittää politiikkaa ja sääntöjä varojen käytölle. Minkälaisia konkreettisia muutoksia ehdottaisitte, ehdotuksia, jotka perustuisivat toimintatarkastuksiin? Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusten määrä on kasvanut. Niitä oli vain 9 vuonna 2009 ja tänä vuonna 20, viime vuonna 36. Mikä teidän mielestäni olisi näiden raporttien paras määrä? Parlamentti ei näytä kykenevän prosessoimaan tällaista määrää raportteja. Pitäisikö laatuun panostaa enemmän kuin määrää? Ja jos näin, niin minkälaisia menettelyjä ehdotatte? Lopuksi talousarviota valvontavaliokunta arvostaa kovasti tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin ja jäsenten läheisiä suhteita kattavan kokemuksenne pohjalta ja laajien verkostojen pohjalta, joita teillä on EU-ssa. Miten hyödytäisitte tätä etua parantaaksenne edelleen parlamentin ja tuomioistuimen suhteita? Eh, Kiitos oikein sydämellisesti edustaja Novakka näistä kysymyksistä. Kiittäisin myös edustaja Sarmaata, joka on koostanut nämä kysymykset. Aloittaisin ensimmäisestä kysymyksestä. Tuloksellisuustarkastuksista. Olen varma, että tilintarkastustuomioistuin teki hyvän päätöksen todetessaan, että tuloksellisuuden tarkastuksen pitäisi olla tärkeintä saraa. Mutta todella tarvitsemme näihin tarkastuksiin hyvälaatuista tietoa jäsenvaltioilta. On tärkeää, että jäsenvaltiot antavat meille relevanttia tietoa oikea-aikaisesti – jotta saamme tiedon mahdollisimman nopeasti, jotta tilintarkastajat tilintarkastustuomioistuimessa voivat tehtävän hoitaa. Muutenhan tilintarkastajat eivät voi kunnolla työtään tehdä. Eikä voida myöskään esittää kunnon kertomuksia. Tässä mielessä Euroopan komissio on ottanut tärkeän askeleen oikeaan suuntaan. integroidun tilintarkastuspaketin kautta. Uskoakseni tuloksellisuuden tarkastus paranee tulevaisuudessa entisestään, mutta yhden asian haluaisin oikein selvästi sanoa. Tuloksellisuuden tarkastus ei koskaan saa tapahtua sen kustannuksella, ettei tarkistettaisi kunnolla säännönmukaisuutta. Virhetasosta on puhuttu paljon. Virhetasosta on puhuttava, mutta ei ole oikein toimia ainoastaan tässä mielessä. Ei ole hyvä, jos yhä joka vuosi keksimme uusia menetelmiä, uusia menetelmiä, joiden kautta tarkastukset toteutetaan koska meillä ei ole riittävästi aikaa toimittaa tällä tavalla tarkastuksia jatkuvasti. Lisäksi olen vakuuttunut siitä, ettei pidä puuttua liikaa yksityiskohtiin. Me tarvitsemme sellaisia indikaattoreita, joiden pohjalta tietoa voidaan kerätä melko yksinkertaisesti. niin, että saadaan järjestelmään riittävä määrä käsiteltävää tietoa. Tämä on tärkeää, kun suunnitellaan strategisesti ja kun tilintarkastetaan. Ja minun mielestäni tästä puuttuu nyt tietty tekijä. Koska jos ajatellaan palautetta tilintarkastajilta parlamentille ja parlamentilta tilintarkastustuomioistuimeen – Parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen välinen suhde on erityisen tärkeä. Parlamentin jäsenet tietävät vallan hyvin sen, kuinka tärkeää työtä tilintarkastustuomioistuin tekee. Ja tilintarkastustuomioistuimen työlle parlamentin työ on aivan välttämätöntä. Siksi tarvitsemme kaksisuuntaista viestintää. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi olla yhteydessä ehkä jopa päivittäin. Mitä erityiskertomuksiin tulee? Olen katsonut sitä, miten tämä luku on kehittynyt. Erityiskertomusten määrä on lisääntynyt valtavasti, mutta ehkä tämä on ihan hyväkin kehitystä. En haluaisi heti tietenkään lähteä heti kritisoimaan mahdollisimman mahdollisen tulevan työpaikan toimintaa, mutta ehkä erityiskertomusten määrä on vähän turhan suuri. Ehkä niitä voitaisiin yhdistellä vähän tiettyjen teemojen ympärille. 36 erityiskertomusta, neljä niistä käsittelee työttömyyttä tavalla tai toisaalta. Tämä on tietenkin tärkeä erityisesti, kun ajatellaan nuorisotyöttömyyttä. Ei ole mitään sattumaa se, että meillä on luotuna nuorisotakuu ja että budjetissa – on merkittävä summa, 6,4 miljardia euroa varattu tähän kysymykseen. Kyse on hyvin tärkeästä alasta. 4,5 miljoonaa nuorta meillä on Euroopassa, joilla ei ole työpaikkaa tai opiskelupaikkaa. Tämä on tietenkin hyvin tärkeä kysymys, mutta en usko, että tilanne paranee sitä kautta, että kirjoitetaan neljä erityiskertomusta tästä aiheesta. Ehkä olisi hyvä niputtaa erityiskertomuksia tietyn teeman ympärille. Aikataulu on toinen tärkeä kysymys erityiskertomusten yhteydessä. Parlamentti voi hyvin hyödyntää erityiskertomuksia, jos ne ovat ajankohtaisia, käsittelevät päivän polttavia aiheita. Tämä liittyy tietenkin siihen, kuinka kauan erityiskertomuksen kirjoittamiseen menee mitä menetelmää käytetään. Mutta jos ajatellaan vaikka siirtolaisuusongelmaa käsittelevää erityiskertomusta. Erityiskertomus ei ollut enää ajankohtainen silloin, kun saimme sen nähtäväksi täällä parlamentissa. Luvut eivät enää täsmänneet ja niin edelleen. Joten tiedon pitäisi olla aina täsmällistä ja ajankohtaista. Se on mielestäni hyvin tärkeää. Jos yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin välillä toimii hyvin, niin se on eduksi sekä parlamentille että tilintarkastustuomioistuimelle. Näin voidaan saada yhteisiä tuloksia ja paremmin hoitaa tehtäväämme. Huolehtia siitä, että budjettia täytäntö pannaan hyvin. Kiitos. Ryhmän nimissä edustaja Flanagan. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Ensin haluan sanoa, että myönteistä on, että on naispuolen ehdokas. Heitä ei todellakaan ole tarpeeksi. Teitähän on 50 prosenttia väestöstä, mutta kun tälläkin kulkee, niin miettii, miten on käynyt planeetan naisille, koska eivät he kunnolla ole täällä edustettuina. Mutta jos tämän pannaan sivuun tämä asia, niin te olette jäsenenä Fides-puolueessa – tiedä, miten tämä oikein äänestään, äännetään tämä nimi, mutta olette ilmeisesti myös puolueen varajohtaja, tai olitte vuoteen 2010 saakka neljän vuoden ajan. Täytyy sanoa, että olisin kyllä aika eh, epävarma äänestämään yhtään ketään mihinkään virkaan tästä puolueesta, ajattelen joitakin lausuntoja, joita on tullut esiin johdon, johdoltanne, johtajaltanne. Ja esimerkiksi sellainen kommentti, joka ikinen muuttaja on terroristiriski, turvallisuusriski ja maahanmuutto ei ole meille ratkaisu, vaan ongelma, ei lääkettä, vaan myrkkyä. Me emme tarvi, en tarvitse sellaista niellä. Tätä näin teidän puolueenne johtaja sanoi. Mietin tässä, oletteko tästä samaa mieltä, ja jos ette ole samaa mieltä, mitä olette tehneet haastaaksenne, haastaaksenne tämän san, sanotun, koska minä tulen perhe, perheestä, ja äh, meidän piti aikana siirtyä Lontooseen etsimään työtä. Ehkä teidän mielestä, johtajana mielestä olisimme pahimman tyyppisiä taloudellisia siirtolaisia, joten miten voitte odottaa jonkun kuten minä, jolla kaksi veljeä ja sisko, jotka ovat syntyneet Lontoossa siirtolaisina – ja toinen vieläkin elää siellä. Mutta teidän johtajanne pitää heidän kaltaisiaan ihmisinä myrkkynä, jotka, jotka ovat ongelma, turvallisuusriski, me olemme myös terroristi, terroririski. Miksi minun pitäisi äänestää teitä? Voitteko tuomita näin hirvittävät sanat? huomasin, että tun, olette hiukan myötätuntoinen kolleganne kohtaan, jota ette halunnut lykätä virasta pois, mutta teidän johtajanne ei ole mitään ongelmaa siinä, että lapsia eh, heitetään ulos teidän maastanne, vaikka ei edes ruokaa riittäisi heille tarpeeksi, joten kysyn tätä, miksi ihmeessä kukaan teitä äänestäisi? No, haluaisin muistuttaa siitä, että me puhumme täällä Karl Kalpeltsin kanssa, emmekä Unkarin johtajan kanssa. Olisi hyvä, jos pysyttelisimme aiheessa. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset edustaja Flanagan puheenvuorostanne. Täysin ymmärrän sanomanne. Olen iloinen totta kai, että naisena voin vastata näihin kysymyksiin. Minulla on kuitenkin tänään housut täällä jalassa. Ja voin siis edustaa sekä naisia että miehiä. Vuodesta 2005 jo olin varapuheenjohtaja puolueessa ja naisosaston johtaja – mielestäni hyviä tuloksia olen saanut aikaan esimerkiksi perhepolitiikan osalta. Varmasti luittekin nämä asiat sieltä kirjallisesta asiakirjasta, niin siellä on monta asiaa, josta olen ylpeä, että olen saanut ne aikaiseksi. Emme tietenkään ole kaikesta samaa mieltä. Minulle tärkeää on se, että tämän päivän kuulemistilaisuudessa voimme todeta, että olemme samaa mieltä – näistä ammattikysymyksistä. Poliittisista kysymyksistä emme ehkä ole täällä samaa mieltä kaikista asioista, mutta tilintarkastustuomioistuimessa keskitytään itse asiaan ammattimaisesti. Uskoakseni työni tähän mennessä toimii jo takuuna sille, että edelleen toimin ammattimaisesti ja riippumatta riippumattomasti ilman, että kukaan vaikuttaa minun tehtäväni hoitamiseen, niin kuin aikaisemminkin olen tehnyt. Totta kai ymmärrän, jos ette voi äänestää nimitykseni puolesta. Pyytäisin kuitenkin teitä pohtimaan, mistä tässä on kyse. Tässä on kyse ammattimaisen tehtävän hoitamisesta, enkä usko, että ammattielämäni aikana on esiintynyt ongelmia. Pyytäisin, että luotatte minuun. Minä aion toimia tulevaisuudessa yhtä ammattimaisesti kuin tähänkin asti. Siitähän tässä tehtävässä on kyse. Sitten mä liikkuvuus Euroopan unionissa. Euroopan unionissa vapaa liikkuvuus on perusoikeus. Oikeus hakea työtä toisesta jäsenvaltiosta ei tässä ole ongelmaa. jos minulla olisi tässä päätäntävalta, niin voisin hyvin kuvitella, että kaikki jäsenvaltiot huolehtisivat siitä, että nuoret saavat mahdollisuuden etsiä mahdollisuuksia myös muista maista. Jos katsotaan prosenttiosuuksia vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa, niin Euroopassa tämä luku ei ole kovin korkea, päinvastoin. Työttömät nuoret, oikeastaan olisi hyvä asia, jos työttömät nuoret lähtisivät hakemaan työpaikkaa ulkomailta. Jos ajatellaan 46 miljoonaa tai mikä se summa olikaan, jota tarjotaan nuorille, olisi ihan hyödyllistä, jos koulun jälkeen ei päätyisi heti työttömäksi. Me kaikki teemme työtä sen puolesta, että vapaasta liikkuvuudesta huolehditaan tulevaisuudessakin Ja olen myös vakuuttunut siitä, että ammattimainen riippumattomuus joka tapauksessa tulee turvattua, sen voin luvata. Vihreiden nimissä kollegas taas. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Toivotan ehdokkaalle tietenkin tai toivotan hänet myös tervetulleeksi. Ja ihan niin kuin herra Flanagan, olen tyytyväinen, että onnistettu naista tähän tehtävään Unkarista. Tätä pitää pitää silmällä tällaista sukupuolten välistä tasapainoa. Tilintarkastus tuokkoistumissa, että te kuulutte siis Fidesz-puolueeseen, joka johtaa Unkarissa, on hallituspuolueessa ja tämänhetkinen eh, hallitusenemmistö ei tunnu ei yleisemmin tunnu pitävän äh, kansalaisjärjestöistä. Tässä on tämä tekninen kysymys, no niin se kai onkin, mutta teidän hallituksenne sanoi, kun, kun halutaan oh, oh, ulkomaista apua kansalaisjärjestöt, jotka voivat olla tavallaan uhka Unkarin turvallisuudelle, niin voin todeta, että Euroopan unioni antaa tukea kansalaisjärjestöille ja siis suoraan rauhoittaa EU-sta näitä järjestöjä, ka- kansalaisjärjestöjä. Sitten kysymykseni teille, oletteko te samaa mieltä siitä, mitä enemmistö hallituksenne on sanonut maassanne, että rahoituksen tuki ulkomailta kansalaisjärjestölle on, voi olla uhkaa sisä kotimaan turvallisuudelle Unkarissa? Oletteko sitten myös samaa mieltä siitä, että tulee suoraan tukea EU-talousarviosta unkarilaisille kansalaisjärjestöille, jotka esimerkiksi toimivat ihmisoikeuksien puolesta tai demokraattisten arvojen puolesta, että onko tämäkin sitten uhka kotimaan turvallisuudelle Unkarin, Unkarissa. Tässä on tällainen tekninenkin elementti, mutta haluaisin kyllä teiltä tähän vastauksen. Eh, eh, Kiitos paljon edustaja Stas tästä kysymyksestä. Tässä on todella peruskysymyksestä puhetta nyt. Avoimuus ja ammattimainen toiminta. Nämä ovat tärkeitä asioita. Kansalaisjärjestöt tekevät tärkeää työtä Kansalaisjärjestöillä on tärkeä tehtävä. Poliittisen urani aikana aloitin toimintani kansalaisjärjestössä. Johdin kansalaisjärjestöä aikoinani. Ja tämän kansalaisjärjestön tarkoituksena oli tukea kotikaupunkiani. Ajattelin, että voisin tehdä enemmän kuin opettaa yliopistossa ja siksi otin itselleni tällaisenkin tehtävän ja jatkoin tätä työtä olen järjestön jäsen tai johtaja, joka ajaa naisten asemia. Meillä on paljon heikossa asemassa olevia naisia ja lapsia omassa maassani ja pyrin käyttämään verkostojani hyväkseni, jotta voin edistää naisten asemaa. Kuten sanoitte, olen Fidesin jäsen, mutta olen myös kansalaisjärjestön jäsen. Ja uskoakseni kansalaisjärjestöjen työ on todella merkittävää. Ja jos on mahdollista, jatkan tätä työtä, niin, mutta jos tässä tulee eturistiriitaa, niin, niin totta kai luovun asemastani niin tässä kansalaisjärjestössä, myös Fidesz-puolueessa, jossa on välttämätöntä. Olen, olen vakuuttunut siitä, että välttämättä tarvitsemme kansalaisjärjestöjä, jotka toteuttavat monia tärkeitä tehtäviä. Samalla olen sitä mieltä, että kyse ei ole niinkään näiden kansalaisjärjestöjen toiminnasta. Se ei ole tässä ongelma, vaan ongelma on se, jos toiminta on väärän suuntaista, jos siitä ei ole hyötyä. Jos käyttäisin asemaani kansalaisjärjestössä siihen, että haittaisinkin kotikaupunkiani, niin sehän ei olisi hyvä asia. On aina katsottava, Mistä toiminnasta on kyse? Olen varma, että lähes sataprosenttisesti kansalaisjärjestöt haluavat saada jotain hyödyllistä aikaiseksi. Todella lisäarvoa. Mitä rahoitukseen tulee? Ei ole tietenkään mikään ongelma, että nämä kansalaisjärjestöt saavat taloudellista tukea ulkopuolelta. Muutenhan ne eivät tehtäviä voisi hoitaa. Joten on välttämätöntä, että taloudellista tukea tulee, että sitä tulee myös eu budjetista. Toisaalta ongelma ei olisi siinäkään, että tämä rahoitus tapahtuisi mahdollisimman avoimesti. Omankin järjestöni osalta olisin iloinen siitä, että saisimme tukea, joka vastaisi meidän tavoitteitamme. Ja tietenkin avoimesti voisi silloin selvittää, mihin näitä varoja on käytetty. Minä tukisin siis avoimuutta. Haluan avoimuutta, seurattavuutta, jonka kautta voidaan huolehtia siitä, että kansalaisjärjestöt toimivat kaikkien sääntöjen mukaisesti. Kiitos. FDD-ryhmän nimissä edustaja Arnold. Thank you very much, Madam President. Um... Kiitos. Täällä on ollut robusteja kysymyksiä valiokunnan jäseneltä tänä aamuna. Olette valmis liikahtamaan erittäin poliittisesta roolista ainoastaan epäpoliittiseen rooliin, vaan myöskin rooliin, joka asettaa teidät asemaan, jossa toisinaan se, mitä teette, asettuisi ristiriitaan komission, neuvoston tai parlamentin kanssa. Ja haluaisin kysyä teiltä, haluaisin mennä vähän pitämällä kuin mitä herra Taranta Flanagan sanoivat. Kun te olette arviointitehtävässä, olette hyvin erilaisissa roolissa. Sen lisäksi, että teidän pitää vakuuttaa valiokuntamme siitä, että kykenette olemaan itsenäinen ja puolueiden. Tässä on myös kysymys siitä, miten mukavalta teistä tuntuu, jos joudutte vastustamaan jotain, joka on mielestäni väärin. Olette viettäneet aika paljon aikaa meppinä. Voisitteko antaa jotain täsmäisiä esimerkkejä tuosta ajasta, jolloin jos olette nähneet jotain poliittisessa puolueessanne, jotain, joka on väärin, ja olette henkilökohtaisesti vastustaneet sitä, tai että olette ottaneet, että jokin teidän ryhmässänne on väärin, ja olette ottaneet kannan riippumatta siitä, vastustatteko puolueen tai ryhmälinjaa. Milloin olette osoittaneet tuon kykynne julkisesti vastustaa jotain, joka teidän mielestänne on väärin? lopuksi jatkona Tämä hyppy politiikasta valvontatehtäviin. Miten suuri yleisö ymmärtää tuon? Tuletteko te olemaan ihminen, jonka suuri yleisö näkee ihmisenä, joka kykenisi no, esittämään tiukkoja kysymyksiä, joka kykenee esittämään tiukkoja arviointeja? Kollegat, minä olen sitä mieltä, että tässä melko pitkälle nyt pohditaan oman tunnon kysymyksiä. Annan kuitenkin mahdollisuuden vastata. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos oikein paljon, hyvä kollega, tästä kysymyksestä. Meillä on jo pitkät suhteet täysistunnosta. Nyt minun on todettava, että päätös ei ollut helppo sinältä lähden nyt tällaisen epäpoliittiseen tehtävään. Ei tällainen asema ole minulle kuitenkaan vieras. Voin vielä toistaa sen, minkä olen jo kirjoittanutkin, että yliopistomaailmassa – jossa toimin luennoitsijana, olin aina tarkkana siinä, että toimin puolueettomasti. Kysellä sitä, että vältetään kokonaan eturistiriidat, vaan silloin kun esiin putkahtaa eturistiriita, silloin joutuu tekemään päätöksen, jonka takana voi seistä. Tilintarkastajan tehtävä taas on ammattimainen tehtävä, ja tietenkin tässä tehtävässä toimisin täysin kaikkien sääntöjen mukaisesti ja toimielinten välisen sopimuksen mukaan Olafin ja tilintarkastustuomioistuimen välisen sopimuksen. Tämä olisi minun tehtäväni. Ja totta kai hoitaisin tätä tehtävää parhaani mukaan. Tietenkin meillä kaikilla on yksityiset kantamme. Näin se on myös puolueen sisällä, myös ryhmän sisällä täällä parlamentissa ihmisillä on eriäviä kantoja. En lähde nyt luettelemaan kaikkia niitä tapauksia, joissa minä olen edustanut eri kantaa kuin ryhmäni enemmistö. Mutta jos ryhmä on tehnyt enemmistöllä päätöksen, minä olen tuntenut, että minun pitää tukea tätä enemmistön päätöstä eikä kyseenalaistaa sitä. Myös vaikka minä olisin ollut eri mieltä. Olisin ollut sitä mieltä, että ryhmän kanta ei täysin noudattanut minun henkilökohtaista kantaani. Teidän ei tarvitse ollenkaan kantaa huolta siitä, että minusta ajateltaisiin Unkarissa, että olen poliitikko, jolla ei ole omia kantoja, vaan minun nähdään ammattilaisena – joka on lähtöisin akateemisesta maailmasta. Jotkut poliitikot puhuvat mielellään asioista, joista eivät tiedä mitään. Minä taas poliittisessa elämässäni olen mielelläni puhunut sellaisista aiheista, joista tiedän jotain, ja jos en, niin, niin voin jättää asiat viisampien kollegoiden varaan. Nyt on vielä muutama puheenvuoropyyntö. Toivoisin, että kollegat rajavat puheenvuoron minuuttiin kaikki yhdessä. Edustaja Salafrankka. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että olen samaa mieltä Rova Galpelin olemme olleet samassa ryhmässä Euroopan Kalpelin kanssa. Koskaan minulla ei ole tilaisuutta puhua hänen kanssaan ensimmäisen kerran. Nyt minulla on tilaisuus nähdä häntä ja voin tyydytyksellä todeta, että hänen äh, asialuettelossa tuntuu varsin sopivalta että hän virkan. Hän on pätevä veroasiantuntija, tilintarkastaja. Hän on johtanut budjettivalvontavaliokuntaa omassa parlamentissaan ja täällä Euroopan parlamentin puhemiestössä hän on käsitellyt näitä kysymyksiä. Luin nopeasti vastaukset, joita annoitte kirjallisiin kysymyksiin ja huomaan, että lisäksi olette, olette yhteisö Euroopan pankkiviranomaiseen ja, ja, ja niin edelleen kun ajatellaan poliittista elämää, niin pitää ottaa huomioon sopivuus ja pätevyys viran suhteen ja jokaisen pitää vastata omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta ja mielestäni teillä on todella hy- selkeä ura ollut täällä Euroopan parlamentissa. Te tunnetaan suurta kunnioitusta teidän työtänne kohtaan ja haluaisin sanoa puheenjohtaja, minä olen niitä, jotka ovat sen mieltä, että kun se on Euroopan parlamentin jäsen, niin se on myönteistä plussa. Ajatellen myös tilintarkastustuomioistuimen tehtäviä. Te ette ole ensimmäinen eikä viimeinen parlamentin jäsen, joka siirtyy sinne. Tämänhetkinen presidentti on kuulunut tähän valiokuntaan itse ja on ollut monia muita tilintarkastustuomioistuimen presidenttejä, äh, kuten oma edes espanjalainen kollegani, hän on ikävä kyllä äh, nyt menehtynyt ja halusin vielä kysyä, kun luin näitä kysymyksiä ja vastauksia, minkälainen suhde on Euroopan tilintarkastustuomioistuimella tällä valiokunnalla? Mitä voidaan saada kertomuksista, miten se voisi toimia hiukan nopeasti, kun laatii kertomuksiaan, siis tilintarkastustuomioistuin, ja sitten yhteistyö kansallisten valvontaviranomaisten kanssa Euroopan komissio välittää paljon tietoa kansanviranomaisille ja haluaisin tietää, miten te näette tämän asian ja miten voitaisiin parantaa tilannetta tässä. Muutamia kysymyksiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegi Deutsch, bitte. Kollega Deutsch. Tisztelt kedves elnök ott folytatom, ahol Salafranco. Arvoisa puheenjohtaja. Haluaisin jatkaa vähän siitä, mihin edustaja Salafrankka päätti puheenvuoronsa. On hyvin tärkeää, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenet toimivat täysin riippumattomina ammattimaisesti tehtävässään. Tämä vaatimus koskee tietenkin kaikkia tilintarkastajia, jotka ovat aikaisemmin olleet parlamentin jäseniä. Me olemme nähneet erittäin hyviä tuloksia suomalaisen ja bulgarialaisen tilintarkastustuomioistuimen jäsenen osalta ja tietenkin myös Saksan kollegan. Nämä kaikki kolme jäsentä ovat aikaisemmin olleet poliittisessa tehtävässä Euroopan parlamentissa. Uskoakseni Tässäkään tapauksessa ei synny mitään ongelmaa. Teidän ansioluettelonne osoittaa, että olette varsin sopiva tähän tehtävään. Lisäksi edustaja Kalpels on usein osoittanut meille sen, että hän tekee sääntöjen mukaisesti työtä myös riippumattomasti. Ja äänestys on myös osoittanut, miten riippumattomasti hän toimii. Ja useampi ryhmä hän esimerkiksi tuki häntä parlamentin varapuhemieheksi, eli näissäkään tapauksissa ei ole ollut mitään epäilystä. Tietenkin voidaan pohtia, Voiko edustaja huolehtia siitä, että saadaan paremmat suhteet aikaiseksi parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen välille, jotta saadaan vihdoinkin neuvosto lopettamaan tämä pelinsä, ettei neuvosto halua olla kumppani vastuuvapaus ja muiden menettelyiden, budjettimenettelyiden osalta, että parlamentti saa yhä uudestaan lisäkysymyksiä toiminnastaan neuvostolta. Siinä mielessä on tärkeää, että Euroopan parlamentilla on liittolainen. Ja tässä tapauksessa meidän liittolaisemme olisi totta kai tilintarkastustuomioistuin, siksi tämä suhde on niin tärkeä. Kollega Schmidt. Kiitos. Minäkin olen iloinen siitä, että kollegan nainen, koska Muuten hän ei varmaan selviäisi niin hyvin tästä hyökkäyksestä tuolta vasemmistosta, kun toimii tällä hetkellä. Pari kysymystä. Puhuimme erityiskertomuksista. En halua puhua niiden lukumäärästä, vaan siitä, että erityiskertomuksia kerran käsitellään ja sitten ne katoavat. No se kysymys tai ehdotus. Olisi kai hyvä, jos tilintarkastustuomioistuimessakin pohdittaisiin sitä, mitä tapahtuu – erityiskertomusten tuloksille ja sille keskustelulle, jota valikunnassakin on käyty. Toiseksi, jos ajatellaan niin kutsuttuja normaaleja kertomuksia tilintarkastustuomioistuimesta, siellähän on suosituksia komission suuntaan, niistä keskustellaan ja sitten tämä koko ajatus katoaa jonnekin tyhjön. Joten olisi kyllä mielestäni hyvä, jos voitaisiin seurata tätä työtä. Ja jos saataisiin palautetta siitä, mitä siellä on tehty, mitä on tapahtunut myös tänne parlamenttiin. Kolmanneksi siis ehdottaisin tätä tiedonvaihtoa vielä parlamentin tilintarkastustuomioistuimen välillä. Minun mielestäni tätä yhteistyötä voitaisiin vahvistaa tilintarkastustuomioistuimen puolelta. Meidän valiokuntammehan on hyvin tarkkana siinä, että haluamme pitkän aikavälin vaikutusta työllemme, eikä ihan nopeasti, vaan vaikutusta, joka sitten katoaa. Ja vielä lyhyesti parlamentti muutama kuukausi sitten hylkäsi Puolan ehdokkaan suurella enemmistöllä. Kuitenkin neuvosto vahvisti hänen nimityksensä. Miten äh, ajattelette, että yhteistyön sujuu tämän kollegan kanssa tulevaisuudessa? Kollega Flanagan minuutti. Eh, puhuit naisten oikeuksien puolustamisesta puolueesi johtaja ja haluat pysyä tuon puolueen jäsenenä. Hän ei paljon naisten osallistumista välitä, eikä hän ole kovin innostunut, että naiset osallistuvat politiikkaan ylipäätänsä. Jos, jos nais... Sä sanotte, että kaikkien johtajana näkemyksiä. Mitä näkemyksiä että jaa? ja niiden joukossa, tai etäjää, oletteko haastaneet jotain? Koska luonteessa tässä tehtävässä on kysymys. Mielestäni on kammottavaa, että meillä on jäsen täällä, joka on sitä mieltä, että teidän CV on täydellinen. Te olette puolueesta. Jos olisitte ollut jäsenä silloin, kun perheeni muutti maasta, te olisitte jahdonut heidät maasta. He näen tehnyt selviä täydellisen. Entä pakolaisnaisten ää, äh, oikeudet? että maahanmuuttajien pitää kyetä työskentelemään. Ajatteko mahdollista, että pakolaisten työskentely maassanne? Oletteko te että on näkemyksen johtajillenne? Saatte vapaa vapailemaan tuon puolueen jäsen tai jättämään sen. Kollega Flanagan, kysymykseni ei liity ollenkaan tähän työhön, jota täällä tehdään. Jois. Niin, Minä uskon, että kysymyksellä on, kysymys on luonteesta. Oletteko te haastaneet näke, johtaneet rasistisista näkemyksistä? Oletteko haastanut jäsen johtajan rasistista näkemyksistä. Meillä ei ole aikaa samojen kysymysten esittämiseen. En ole saanut vastausta siitä, miten johtaja on haastettu rasistista kysymyksistä, enkä usko, että en, voi uskoa, että en saa enempää tukea tästä. Oletteko haastaneet sitä? En haluaisi lähteä myöskään perheenne jäseneksi. Se, mikä on henkilökohtainen valintamme, ei ole keskustelun kohteena täällä. Haluan siihen viitata. Minulle on tärkeää, että reilusti kohdellaan kaikkia ehdokkaita. Nämä kysymykset eivät ole nyt reiluja, koska ei täällä yleensä kysytä sitä, että miten pitkälti tuet puolueen johtajasi, miten pitkälti et. Minusta tämän valiokunnan ei pitäisi lähteä tällaiselle tielle. Minä olen valiokunnan puheenjohtaja, siksi sanon tämän teille jäsenenä kun mielestäni meidän pitää toimia täällä tietyissä rajoissa, olen aivan varma siitä, että ehdokas on valmis vastaamaan tähänkin kysymykseen. Saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Haluaisin kiittää kaikista kysymyksistä. Totta kai vastaan myös edustaja Flanaganin kysymykseen. Ja jos edustaja Schmidt sallii, lähden vastaamaan teidän kysymykseen ensin, edustaja Flanagan. Kymmenen vuoden ajan olen Fidesin johdossa ollut ainoana naisena. Ehkä ajattelette, että Fidesin puoluejohtaja vähättelee tai jopa vihaa naispuolisia poliitikkoja. Tämä ei pidä paikkaansa ylipäätään. Haluaisin vielä sanoa jotain. Kun olin Unkarin parlamentissa kansanedustaja, niin silloin naiskiintiökysymys putkahti keskustelussa esiin. Siitä käytiin kiivasta keskustelua. Minua tuki silloin ja minun kantani naiskiintiötä tuki silloin puoluejohtajamme. Lopulta Hävisimme kuitenkin tämän äänestyksen, mutta kuitenkin kun tulin tänne parlamenttiin, tätä keskustelua käytiin täälläkin. Ehkä lähdin liikkeelle liian aikaisin. Minä en saanut silloin tukea. On katsottava, minkälainen osio on naisia – tätä kiintiökysymystä ei hyväksytä ehkä vielä kansallisessa parlamentissa tai puolueessa. Mutta kun palaan lähden, lähdin uuteen aloitteeseen perhepolitiikan kautta, koska jos naiset saavat enemmän mahdollisuuksia, jos saadaan enemmän naisia johtoasemiin, jos paremmin voidaan huolehtia työ- yhteensovittamisesta, niin silloin saadaan edistystä aikaiseksi. Olen puheenjohtajan kanssa samaa mieltä, ei minun tarvitse tästä pitkään puhua. Minun CVni oli teillä käytössä ja se mitä olen sanonut, sen jo tiedättekin. Emme tietenkään ole aina samaa mieltä edes puolueessa. Luultavasti tilanne on teilläkin samantyyppinen. Olette kuitenkin edelleen puolueen jäsen, samoin kuin minä olen oman puolueen jäsen. Ja vaikka minulla voisi olla eriävä mielipide useistakin kysymystä, en nyt lähde selvittämään niitä, missä kysymyksissä olen ottanut eriävän kantani esiin. Uskokaa vain, että minulla naisena voi olla erilainen kanta moniin kysymyksiin. Edustaja Salafranka, kiitos puheenvuorostanne, joka koski kokemustani ammattimaailmassa – Tällaista tämä työ on. Täällä parlamentissa teemme työtä samassa ryhmässä. Mutta emme useinkaan tiedä kovin tarkkaan siitä, minkälainen ammattiura on me pientyön takana. Me teemme kovasti työtä unionin parantamiseksi, jotta saamme luotua paremman tulevaisuuden lapsillemme. Yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten tilintarkastajien kesken. Tässä olisi parantamisen varaa paljon. On ehkä liian viera, varhaista ottaa liikaa kantaa, mutta kansallisten viranomaisten työ pitäisi integroida paljon paremmin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työhön. Voitaisiin ehkä välttää päällekkäisyyttä ja toimia tehokkaammin siinä mielessä. Tässä ongelmana on usein tiedon sisältö ja metodologia. Tähän pitää puuttua ja hyvin kattavasti. Mutta yhteistyötä sinänsä ei voida kyseenalaistaa. Tilintarkastustuomioistuimet, kansalliset tahot voisivat oikeastaan omata suuremmankin roolin tilintarkastuksessa. Ja sitten vielä yksi seikka, jonka perään ette varsinaisesti kysynyt. Meillä on tämä tarkastuslausema DAS, josta niin usein täällä puhutaan. Hyvin hankalan yhden indikaattorin tai yhden lausuman kautta saada esitettyä yhteenveto useammalta vuodelta. Ehkä olisi parempi toimia puolivuosittain ja sitten tietyn kauden jälkeen laatia kattavampi kertomus. Sitten edustaja Deutsch. Niin, kuuden, seitsemän vuoden ajan, ehkä pidempäänkin, olemme kohdanneet tämän tilanteen, että Euroopan parlamentti ja me kaikki emme oikein vain nähdä neuvostoa kumppaneina. Usein meidän me ei vastata. Mutta aina siellä on kaksi puolta. Neuvosto viittaa hyvin vanhaan pöytäkirjan vuodelta 70, jossa sanotaan, että molemmat toimielimet, tai toimielimet jättävät puuttumatta toisen toimielimen toimintaan, mutta siitähän ei ole kyse, vaan täytäntöönpanosta ja valvonnasta. Siinä, miten valvotaan täytäntöönpanoa. Ja on kyllä todella huono viesti se, että kaikki muut tahot, oikeusasiamies ja niin edelleen, kaikki muut vastaavat parlamentin kysymykseen ja neuvosto on ainoa, joka tällaisen vastauksen ei anna. Ei varmaankaan olisi hyvä ratkaisu. että neuvosto nettisivuilla julkaisisi tällä tavalla kantansa, mutta – nyt kuitenkin syntyy sellainen tunne, että ei haluta läheisempää suhdetta parlamenttiin, eikä haluta suoraan parlamentin kysymyksiin vastata. jos mitä. olen kanssanne aivan samaa mieltä. Sitä, mitä sanoitte erityiskertomuksista. Todella pitäisi keskittyä tiettyihin aloihin kerralla, koska resurssit ovat meillä rajalliset. ja resurssien jakaminen on usein ongelmallista. Ei varmaankaan ole hyvä asia, jos erityiskertomusten sisältö jotenkin vain katoaa tai päätyy jonnekin pöytälaatikkoon näin resursseja, rahaa, inhimillisiä resursseja on käytetty huonosti ja hukattu. Siis tuloksia ei oikein synny, vaikka erityiskertomusten tarkoitus juuri on tulosten aikaansaaminen. Jos suositukset jäävät suosituksiksi eikä niihin palata, ei tarkasteta tapahtuiko niiden jälkeen jotain, tai ei keskustella uudestaan näistä erityiskertomuksista niin, että saataisiin lopulta vaikka lainsäädäntöehdotuksia aikaiseksi. Se olisi hyvä asia. Tai jos budjetin suunnittelun yhteydessä ei huomioitaisi erityiskertomuksia, niin silloinhan emme voi tavoitteisimme päästä. Voidaan sanoa, että no, pyritään tarkastamaan tuloksellisuutta ja niin edelleen, mutta ilman, että tämän asian palataan riittävän usein, emme saa kunnollisia tuloksia. Uskoisin puheenjohtaja, että olen niin hyvin kuin vain osasin vastannut kaikkiin kysymyksiin. Haluaisin kiittää teitä siitä, että sain mahdollisuuden olla täällä kuultavana. Tämä oli minulle kunnia. Kiitos. Nyt kollega Salke. Pysyvällä puheenvuoro, jolla aikaisemmin puhunut. Olkaa hyvä. La, euh, ette nähneet minua. Rouva varapuheenjohtaja, tervetuloa tähän valiokuntaan. Tilintarkastustuomioistuimella on ratkaiseva tehtävä EUn varojen käytön valvonnassa ja Samoin aikaan Olafilla katosten vastaisella järjestöllä on toimivaltaa tietojen epäsäännönmukaisuuksien tutkinnassa ja liputtamisessa. Budjetin käytössä muistuttaisin, että tilintarkastustuomioistuin allekirjoittaa toimielimen välisen sopimuksen, joka tekee Olafin päteväksi tutkimusten suorittamisessa mukaan lukien tilintarkastustuomioistuimen suuntaan. Ja Olafin tutkimuksen pohjalta tilintarkastustuomioistuimen jäsen voidaan asettaa oikeelliseen vastuuseen EU-tuomioistuimessa. että on tämä paradoksi. Olaf kontrolloi toimia myös mahdollisesti tilintarkastustoimistomme jäsenen toimia ja paradoksaalisesti ja rinnakkain tämän kanssa tilintarkastustoimistojen voi tehdä tutkimuksia Olafin tehtävistä. Haluaisin kuulla näkemyksen tästä hieman monimutkaisesta, joka on unkarilaisen Gendelön linnan kaltainen rakennelma. onko tuo tyydyttävä ää, toimielimien valtaoikeuksien erottamisen esimerkki? Minden rendszernek, minden működő rendszernek vannak erőség. Kiitos. Totta kai kaikissa järjestelmissä on etuja ja haittoja ja myös puutteita. Mitä puutteisiin ja ongelmiin tulee, niin ne näkyvät ainoastaan kun järjestelmä on käytössä. Asiat ovat pitkälti muuttuneet ympäröivässä maailmassa. Tilintarkastukset ovat myös muuttuneet viimeksi kuluneen seitsemän vuoden aikana. Tilintarkastustuomioistuin on saanut uusia tehtäviä. Tähän uuteen tilanteeseen meidänkin on sopeuduttava. Ja mitä tulee tarkistukseen tilintarkastustoimistojen jäseniin, No katsotaan, onko tämä paradoksaalista tai ei, en tiedä. Ei mielestäni ole väärin, että tilintarkastustuomioistuin näin toteuttaa tehtävänsä. Tietenkin tilintarkastustuomioistuimen on pohdittava myös sitä, täytetäänkö, käytetäänkö Olafin budjettia oikein. Tämä ei ole sinänsä mikään ongelma, vaan enemmänkin oikein, koska Jotenkin on purettava tämä paradoksi, josta puhuitte että Olafin ja tilintarkastustoimistojen välillä on toimijoiden välinen sopimus, joka koskee kaikkia aloja, joilla mahdollisesti voisi ongelmia syntyä. Totta kai tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on, jos he näkevät ehkä epäsäännönmukaisuuksia tai petoksia, petosepäilyitä, niin tietenkin tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on lähdettävä tarvittavia askeleita toteuttamaan, myös silloin, jos on kyse Olafista. Tietenkin järjestelmässä on aina parantamisen varaa. Uskoakseni yhteistyö olisi tässä paras parannusmahdollisuus. Tietenkin on käytettävä kokemusta hyväksemme, jotta oikeudellisia puitteita voidaan parantaa. Kiitos oikein paljon. Lopuksi esittelijä Taranto, olkaa hyvä. Ähm, thank you. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen aina ihailu tapaajalle ja olette valiokuntaa ja olemme lähes aikataulussa. Ja aina asiassa olen eri mieltä vaikka olette oikeassa, että herra Flanaganin kysymykset eivät täsmästi koskeneet auditointia, mutta toisaalta jäsenille pitää antaa mahdollisuus puhua, ja esittää mitä tahansa kysymyksiä, koska me loppujen lopuksi esitämme erilaisia äänestäjiä. Ja nyt sanoisin, että meidän pitäisi tehdä tästä mietintää. Tulemme äänestämään siitä. Antaakaa jo anteeksi, koska olen jo heikolla jäällä, Mutta kuten herra totesi, eivät kaikki maahanmuuttajat pahoja ihmisiä pitäisi myös ajatella, että ehkäpä kaikki Fidesin jäsenetkään eivät ole pahoja ihmisiä. opimme jo paljon Ravagal Peltsin ideoista. Ja olen taipuvainen kirjoittamaan myönteisen mieti- mietinnön pitää mielessäni, että meidän pitää painottaa perussopimuksien asemaa. Kirjoitapa mitä tahansa, sitä ei ole haittaa neuvostolle ja harjoituksen merkitys tänään. Harjoitus tätä meillä on ennen ja on vastaisuudessakin. Valiokuntamme ottaessa kannan päätöslauselmassa sen pitää olla sellaisessa muodossa, että neuvosto ei voi sitä muuttaa. Samir Miten vielä kiitos. Ja, dem Teil der Meinung werden wir uns alle Niin, mielellämme olisimme samaa mieltä. Tähän päättyy avoin kuulemistilaisuus. Ryhmät ehkä haluavat lyhyesti puhua. Haluaisin pyytää niitä, jotka eivät ole mukana äänestämässä tai eivät ole suoraan ryhmien hommissa, pyytäisin poistumaan noin vartiksi kaikkia jäseniä tai niitä, jotka eivät ole ryhmän neuvonantaja poistumaan salista. Antaisin ryhmille viisi minuuttia aikaa sopia ja sitten siirrytään salaiseen äänestykseen. Ei pidempään kuin viisi minuuttia. Kokous jatkuu kahta vailla yksitoista. Ja pyytäisin kaikkia muita lähtemään salista. Kaikkia niitä, joilla ei ole oikeutta osallistua kokoukseen.